ovat pyytäneet nimiämään ja muuttamaan jäseniä valiokunnissa ja parlamentaarisissa val- val- valtuuskunnissa. Nämä listat tulevat pöytäkirjaan. Jos niihin ei tehdä mitään huomioita, niin nämä nimitykset hyväksytään työjärjestyksen sääntöjen mukaan. Nyt sitten mennään eteenpäin esityslistalla.